następnie kolejny punkt porządku obrad brzmi oświadczenie Kiitos. seuraavaksi komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta. Ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta puhuu komission edustaja. Olkaa hyvä we are politicians, we are very patient. <laughs> okay. On behalf high representative Todellakin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta puhuu Kristos Vildas. Ja kiitos. Kiitos arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Kiitos tästä mahdollisuudesta esittää julkilausuma varapuheenjohtaja Federica Mogherinin puolesta. Ja kerron teille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta. Kaikki tiedätte, mitä Kumanovossa tapahtui Makedonian pohjoisosissa lähellä Kosovon ja Serbian rajaa. Olemme välittäneet osanottomme kuolleiden ja loukkaantuneiden henkilöiden omaisille ja olemme tuominneet nämä tapahtumat. Ne olivat rikollisia luonteeltaan, etnisesti motivoituneita ja komissio oli tyytyväinen siihen, että monen etnisen ryhmän edustajat kokoontuivat yhteen ja tuomitsivat nämä hirveydet. Yksi näistä osapuolista myös oli merkittävässä roolissa, kun neuvottelua etsittiin, tämä onnistu, neuvotteluratkaisua etsittiin ja tämä saavutettiin ilman verenvuotoa. Tämä oli siis tämä jäävuoren huippu tästä pitkästä poliittisesta kriisistä johon haluaisin seuraavaksi pureutua. Euroopan unionin pitää nyt toimia poliittisesti uskottavalla tavalla ja täytyy miettiä, miten me voimme reagoida näihin kriiseihin, salakuuntelukriiseihin ja muihin, jotka oppositio on tuonut esille. Kaksi ministeriä erosi viime viikolla samoin valtion tiedustelupalvelun johtaja ja olemme sanoneet, että tämä on konkreettinen askel kohti poliittista uskottavuutta ja toivomme, että tämä kehitys johtaa siihen, että Makedoniassa aletaan taas luottaa valtion instituutioihin. Ja kaiken tämän jälkeen Skopjassa järjestettiin mielenosoituksia sunnuntaina ja maanantaina ja on tärkeää, että ihmiset voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä. Ja molemmat mielenosoitukset olivat rauhanomaisia. Ne etenivät moitteettomasti ja kaikki osapuolet suhtautuivat tilanteeseen rauhallisesti. Poliittisen kriisin alusta alkaen Euroopan unioni on vaatinut tavallisen poliittisen vuoropuhelun palauttamista hallituksen ja oppositiopuolueiden välille. Olen tyytyväinen siihen, että kolme Euroopan parlamentin jäsentä vastasi kollegani Johannes Hansin pyyntöön edesauttaa vuoropuhelua hallituksen ja opposition välillä. Kuten tiedätte parlamentin kunnioitetut jäsenet, Richard Howitt, Edward Kukan ja Ivo Weigel yhdessä komission edustajan kanssa tapasivat eilen täällä Strasbourgissa ja tänään varhain aamulla ja tapasivat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pääministerin Gruevskin ja sitten oppositiojohtaja Zaevin. Tämä oli hyvin keskeinen tapaaminen. Ja on selvää, että molemmat osapuolet suhtautuvat hyvin vakavasti tähän helpottamis- tai avustamistoimeen ja arvostavat sitä, että tässä yritetään saada näkemykset lähentymään toisiaan, jotta voidaan luoda perusta todelliselle vuoropuhelulle komissio voi vahvistaa, että molemmat osapuolet suhtautuvat myönteisesti lähentymiseen Eurooppaan ja siihen, että maan edut laitetaan ensisijalle. Meidän tulee nyt kaikin keinoin jatkaa tässä hyvässä hengessä, antaa osapuolille täysi tukemme, jotta sitten nämä osapuolet lähentyisivät ja tämä voidaan hyvin tehdä tämän fasilitaatiomenettelyn avulla. Neljä pääpuolueen edustajaa tapasivat Skopjassa 14. ja 18. toukokuuta ja ovat päättäneet tavata uudelleen 26.5., jolloin pyritään löytämään tie eteenpäin. Makedonialaiset ansaitsevat parempaa. Heille pitää tarjota enemmän kuin poliittinen julkilausuma. Pelkkä julkilausuma ei vastaa kansalaisten toiveita ja vaatimuksia. Vetoamme maan johtajiin, että he suhtautuvat heille annettuun vastuuseen vakavasti ja pistävät maan ja sen kansalaisen, kansalaisten edut, oman etunsa ja oman puolueensa edun edelle. Euroopan unioni on kehottanut asianosaisia toimielimiä ja virastoja tutkimaan kaikki esitetyt väärinkäytösepäilyt ja muut asiat mukaan lukien tämä salakuunteluskandaali ja kaikki nämä, nämä väärinkäytökset täytyy tutkia riippumattomalla tavalla. Komissio on myös lähettänyt kokeneen juridisen asiantuntijan tarkastelemaan tilannetta. Komissio on aikaisemminkin ottanut tämän asian esille ja äh, nämä, tämä salakuunteluskandaali on todella jäävuoren huippuja osoittaa, että, että meidän täytyy saada tämä ehdokasmaa oikealle uralle. Lopuksi toteaisin, että kollektiivinen lähestymistapamme tähän kriisiin on hyvä esimerkki siitä, kuinka eri Euroopan unionin toimielimet ja palvelut voivat tehdä yhteistyötä käyttää hyväkseen, käyttämällä hyväkseen äh, käytössä olevia välineitä, joiden avulla voidaan välittää selkeä eurooppalainen viesti Makedoniaan. Tässä yhteydessä teemme tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisten kumppaneidemme kanssa itse paikan päällä tilanteen parantamiseksi. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat saavat puheenvuoron EPPn puolesta. Edustaja tai ministeri Eduard Kukan, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. First of all, I would like to... Oikein paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin onnitella komissaaria tästä selkeästä analyysistä ja alustuksesta. Hän todellakin osui naulan kantaa. Tästä oli paljon hyötyä. Kiitokset. Ensinnäkin minä toivon, että käytävä keskustelu kuvaa sitä, että me olemme valmiita tukemaan Makedoniaa ja sen kansaa ja sen eurooppalaista ulottuvuutta. Nyt ollaan ikään kuin risteyksessä. Tämän hankalan tilanteen edessä meidän pitää olla tarkkana, jotta voimme varmistaa sen, että viestimme tuesta menee perille. Kriisi on selkeä, turvallisuuspoliittinen tilanne on hankala. Nyt kyse on todellakin hankalasta tilanteesta ja Kumanovon viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, kuten, kuinka hankalaksi tilanne voi mennä. Nyt meidän täytyy keskittyä tämän maan vallitsevaan kriisiin. Salakuunteluskandaali on tullut pinnalle. Meidän täytyy puuttua siihen Makedoniassa viranomaistahojen kautta. Lisäksi täytyy keskustella myöskin tästä poliittisesta vastuukysymyksestä. Meidän täytyy varmistaa, että poliittinen vastuu otetaan ja että poliittista vuoropuhelua käydään. Mutta se edellyttää, että poliittisen kentän kaikki toimijat ja etniset ryhmät osallistuvat tähän keskusteluun. Haasteet ovat suuret, joten onkin erittäin tärkeää, että demokraattiset järjestelmät ja mekanismit sekä toimielimet toimivat. Erityisesti tämä koskettaa parlamenttia, koska siellä käydään poliittista vuoropuhelua ja poliittista valvontaa harjoitetaan parlamentin kautta. On erittäin tärkeää, että kaikki poliitikot ovat vastuullisia ja avoimia. Tarkoitan sillä sekä Makedonian poliitikkoja että myöskin Euroopan parlamentin jäseniä. Minä todellakin toivon, että me aina pidämme mielessä sen, että integraatio prosessi on yksi niistä harvoista välineistä, joita voidaan hyödyntää kriisin ratkaisemiseksi meidän täytyy saada Makedonia taas oikeille uomille. Kiitoksia. Pane poslanec. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Glasasilta? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kysyä kollegaltani seuraavaa. Tietääkö hän, että tuon alueen asukkaat tulivat, siis tietääkö milloin he tulivat, minä vuonna? I don't know, please, explain to me. En tiedä, olkaa hyvä ja kertokaa. Socialist and Democrat Group, Richard Howitt, Deputy Richard Howitt. Ja sitten Richard Howitt, kaksi ja puoli minuuttia SJD-ryhmän puolesta. Arvoisat puhemies, me tapasimme tuon tuon fasilitaatioprosessin yhteydessä. Me keskustelimme asiasta tosiaan eilen illalla tänään aamulla. Se oli, se oli hyvin tiivis neuvottelu ja tämä prosessi jatkuu. Hyvät Euroopan parlamentin edustajat, minä kertoisin teille en niinkään näistä neuvotteluista, vaan tästä maasta. Parlamentaarinen boikotti lopetettiin ilman, että otettiin huomioon muita puolueita. Ja tämä ei ole mikään vastaus. Ja minun ryhmäni ei ole koskaan tukenut minkäänlaista parlamentaarista boikottia eikä myöskään salakuuntelun julkistamista ja EPP mukaan lukien kukan eivät saisi vain moittia oppositiota, jos haluamme edistyä asiassa. Ja sitten täytyy muistaa tämän kriisin taustalla olevat asiat, ne ovat täysin keinotekoisia ja meidän tulisi antaa viesti lähettiläillemme, että vastuuvelvollisuutta täytyy kehittää. Sitten lehdistövapaus, vaalimenettelyt, kansalaisyhteiskunta, nämä ovat olleet osa edistymiskertomusta ja korkean tason neuvotteluja. Ja nyt täytyy osoittaa, että näissä asioissa on todella edetty. Ja sitten jos oppositiojohtaja laitetaan tuosta vaan vankilaan, on selvää, että tämä e, asettaa maan demokratian vaakalaudelle. Ja sitten Kumanovossa on ollut todella järkyttävää käydä, äh, kun katsoin, minkälaista tuhoa siellä on saatu aikaan. Ja 30 tunti, tunnin mittainen tulitaistelu äh, jättää syvät jäljet. 18 ihmistä kuolikin siellä ja on selvää, että tämä vaikuttaa etnisten ryhmien välisiin suhteisiin ja tämä vakauttaa poliittista, tai asettaa poliittisen vakauden vakavasti lauralle. Ja Euroopan epäonnistuminen liittymisneuvotteluiden aloittamisessa saattaa johtaa siihen, että konflikti syvenee. Tätä hätähuutoa täytyy nyt kuulla. Kumanovon tapahtumat eivät ehkä ole Euroopan vastuulla, mutta meidän tulee ottaa tähän kantaa. Me olemme siitä vastuussa. Jos me vaadimme Makedonialta jotakin, niin kyllä makedonialaisilta on oikeus vaatia meiltäkin toimintaa. Kiitoksia ECR-ryhmän puolesta. Baski minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Herra puhemies. Ensiksi haluaisin tuoda ilmi, että minä koen suuta sääliä näiden poliisivirkamiesten perheitä kohtaan. Toiseksi haluan esittää kategorisen tukeni alueelliselle koskemattomuudelle tässä ystävällisessä mielisessä valtiossa. Tämä <clears throat> alue on vakavassa kriisissä ja hallituksella on paljon vastattavaa. Tämä liittyy korruptioon ja niihin julkisuuteen tulleisiin tietoihin. Siksi viranomaisten täytyy esittää selvittä suurelle yleisölle. Toiseksi minä tuen täysimittaisesti sitä, että jäsenyyttä EU:ssa ja Natossa, mutta se tapahtuu ainoastaan sen myötä, että viha, vihasta luovutaan ja historiaa ei väärinkäytetä. Tämä tapahtuu tunnustamalla perusoikeudet. Noin 90 000 bulgarialaista, jotka ovat, ovat Makedoniassa, kaikki täytyy kaiken täytyy noudattaa hyvän naapuruuden periaatteita. Poštovani gospodine Džambacki, pažljivo sam vas slušao i zanima me da li zaista vi iskreno mislite da... Kiitoksia. Kuuntelin, mitä sanoitte, Džambaki. En tiedä, uskotteko todellakin, että Makedonian pitäisi liittyä EU-hun, kun ajatellaan Balkanin vakautta, ja että sen pitäisi liittyä NATOon, ja että se olisi hyvä teille ja Bulgarialle ja naapurimaille, myöskin Kreikalle. Eli ehkä Makedonia pitäisi auttaa tällä tiellä ystävällisesti. No, te tiedätte, miksi puhuin Makedoniasta enkä entisestä Fyromista. Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да смятам. Arvoisa kollega, mikäli ymmärsin kysymyksen oikein, niin olen tällä kannalla, että täytyy pitää kiinni Euroopan kriteereistä ja pitää noudattaa perusoikeuksia. Se oli ainoa mahdollisuus tälle valtiolle saada vaalittua omaa alueellista koskemattomuuttaan ja noudattamalla myös eurooppalaisia kriteerejä ja noudattamalla äh, naapuruussuhteiden lausekkeita. On behalf Alda Group. Alden puolesta äh, edustaja Vaikola, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Spostovani predsedujoči spoštovani gospod komisar tudi jaz bi se vam rad. kiitoksia puhemies hyvä komission jäsen minäkin haluaisin kiittää teitä sanoistanne ne olivat erittäin hyvät ja teidän alustuksenne hyvin selkeä tähän asiaan liittyen. Hiljattain parlamentti suurella enemmistöllä tuki Makedoniaa ja sitä, että haluaisimme sen Euroopan unionin osaksi. Korostimme sitä, että tämä maa täyttää suurimman osan vaatimuksista, jotka tulee täyttää, jotta ehdokkuusneuvottelut voidaan aloittaa. Ellei näin vielä ole tehty, se johtuu absurdista kiistasta, joka liittyy tämän valtion nimeen. Valitettavasti tämän päivän keskustelu ei vain keskity siihen, että haluaisimme nähdä Makedonian ehdokkuuden etenevän myönteisellä tavalla. Tämä keskustelu liittyy valitettavasti traagisiin Kumanovon tapahtumiin ja poliittiseen kriisiin. Ne ovat varoitusmerkki siitä, että maassa on yhä etnisiä jännitteitä tuossa Euroopan kaakkoisosassa. Meidän täytyy myöskin vastustaa islamistista kiihkoilua ja Venäjän aiheuttamia geopoliittisia jännitteitä. Tilanne Makedoniassa vaatii Euroopan unionilta parempaa ymmärrystä. Meidän täytyy myöskin löytää kompromissi tämän valtion nimen suhteen ja lopultakin aloittaa neuvottelut Makedonian kanssa. Meidän täytyy tukea Makedoniaa tiellä kohti NATO-jäsenyyttä ja liittyen Makedonian ja Kreikan suhteisiin. Kreikkahan on Makedonian naapurimaa. Tämä maa, joka saa kaiken tukemme, saisi unohtaa liian tiukat vaatimukset eh, naapurimaansa nimen suhteen. Tämän lisäksi Albania on uhannut jäädyttää Makedonian pyrkimykset päästä Naton jäseneksi. Minä olen sitä mieltä, että makedonialaiset poliitikot, jotka ovat vastuussa tästä poliittisesta sisäisestä kriisistä, saisivat kantaa vastuunsa euroatlanttisen tulevaisuuden vuoksi. Komission jäsen Haan on jo puhujan keskeytään. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Abdideiosalta mieli hyvin? Mistä Abdideios, please. Abdideios, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kuuntelin sitä, mitä teillä oli sanottavana, ja käsittääkseni tällä hetkellä, siis se mitä sanoitte, on se, että Kreikan kiista, nimikiista on aivan turhaa. Ja kysyisin, että jos tämä tapahtuisi teidän maassanne, jos Kopie yhtäkkiä olisikin vaatinut alueita teidän maastanne, ja jos tämä vaikuttaisi teidän maahanne, niin sanoisitko niin helposti näin, mitä juuri sanoitte minun maastani? I just would like to tell you, I think that... Haluaisin aivan yksinkertaisesti teille sanoa, että nykyään hetkellä, joilla meillä on paljon vakavampia kysymyksiä käsiteltävänä, ottaen huomioon, minkälainen on maailman tila. Olen sitä mieltä, että tämä kiista, on keinotekoinen konflikti. Se pitää päättää, ei sen ole järkeä. GUE NGL Group. Uh... Sitten GUE-ryhmästä Sakorafa, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kaksi kuukautta sitten, kun keskusteltiin Fyromin edistyskertomuksesta, te puhuitte tästä kielteisestä tilanteesta maassa ja sanoitte, että tämä nyt ei auta sen edistymistä. No nyt kun katsotaan, mitä on tapahtunut, niin se nyt on ikävällä tavalla vahvistanut tämän. Oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat tässä maassa jääneet noudattamatta. Siellä ei myöskään ole riittävästi demokratiaa. Ja meidän täytyy nyt Euroopan unionissa keskittyä kaikkiin näihin muihin kysymyksiin, joita on tehty. Meidän ei pidä pitkittää tätä ikävää tilannetta ja pahentaa kriisiä. Mielestäni, jos jatkamme tätä politiikkaa, niin se heikentää EUn periaatteita, eikä meidän pidä unohtaa tätä. Ja Tästä on haittaa kaikelle edistykselle ja kehitykselle maassa, jota kutsutaan Fyromiksi. Pisto. Kiitoksia. Sitten vihreiden ryhmän puolesta edustaja Mesheriks. Kautti, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Vihreä ryhmä on täysin samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että Makedonian tilanne on vakava ja saattaa vielä pahentua. Kriisi on selkeästikin paikallinen, mutta ei ole täysin hämmästyttävää, että maa, joka on joutunut kymmenen vuotta odottamaan liittymisneuvotteluja, saattaa menettää poliittisen tasapainonsa. Itse asiassa Makedoniasta tuli Euroopan yhdistymisen Walesin prinssi on odottanut jo kymmenen vuotta. Uusi Kreikan hallitus muuttaa politiikkaansa menneisyyteen verrattuna. Me odotamme niukkuuspolitiikan suhdeltaan myöskin muutoksia, mutta nyt Kreikan hallituksella on mahtava mahdollisuus muuttaa politiikkaansa myöskin Makedonian suhteen ja arvioida politiikka uudelleen. Minä haluaisin kutsua Makedonian poliittiset johtajat neuvottelun pöytään yhdessä, mutta me uskomme, että tällä hetkellä neuvottelut eivät yksinään riitä. Makedonian hallituksen pitäisi aloittaa välittömästi täysin läpinäkyvät avoimet tutkimukset sekä Kumanovon tragediaan liittyen että kriisin aiheuttaneisiin syytöksiin liittyen, elleivät ne tähän pysty, heidän pitäisi luopua vallasta, jonkun muun pitäisi astua johtoon. Makedonian politiikassa on paljon rakennettavana ja tämä rakentaminen pitäisi aloittaa nyt heti. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Sakurafalta? Please. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Herra kollega, haluaisin muistuttaa siitä, mit, mitä on sanottu Fyromin alueelta. Te sanoitte, että pääministeri, pääministerille ilmoitettiin huolestuneisuus ja hallitus ei ole tehnyt mitään, ottanut mitään edistysaskeleita vallan käytön ja vallan, vallan määrinkäytön suhteen. Tämä osoittaa siitä, että mitään kunnioitusta ei löydy periaatteita kohtaan. Siksi tämä maa ei voi liittyä Euroopan unioniin. Minä sanoisin, että Kreikka tukee Euroopan perspektiiviä Fyromille sillä edellytyksellä, että Kööpenhaminan kriteerit täytetään ja hyvää naapuruutta noudatetaan. Eikö tämä Tämän pitäisi liittyä myös siihen, että käydään neuvotteluja ehdokasmaiden kanssa jos näillä mailla ei ole mitään lystiä pitää kiinni Euroopan unionin periaatteista. Pytania. Pół minuty proszę. Seuraavaksi nyt tämä oli 30 sekuntia tämän sinisen kortin puheenvuoro, joka te, teidän pitää pitää ajasta kiinni. Reminder. Uh, yes. Kiitos muistutuksesta. Kyllä, me olemme samaa mieltä, paitsi että neuvotteluja ei olla käymässä Makedonian jäsenyydestä tällä hetkellä juuri siitä syystä, koska Kreikka jarruttaa. Kiitos. Uh, thank you on behalf... Kiitos. EFDD-ryhmän puolesta Edustaja Mätön, minuutti. Komission jäsen Stylides kuvasi hyvin tämän Makedonian tilanteen. Hän puhui tästä pohjoisosien väkivallisesta tappamisista ja poliittisesta kriisistä. No, hän ei nyt oikein kunnon kuvannut tätä ongelmaa, mutta hän kuitenkin sanoi, että EU lähettää oikeudellisia asiantuntijoita auttamaan näiden ongelmien ratkaisussa. Komission jäsen uskoo, että Fyrom pian pääsee takaisin oikeille raiteille ehdokasprosessissaan matkalla kohti EUta. 11. maaliskuuta parlamentti äänesti sen, äänesti sen puolesta, että Fyrom liittyisi EU-hun ja niin kuin monet maat ennen sitä, ihan, on ihan sama kuinka sopimaton tai korruptoitunut maa on. EUn kannalta tärkeää on se, että se saa uuden maan suureen imperiuminsa. No lykkäytykö vaan asiantuntijoille näiden ongelmien suhteen? Todellakin toivon heille onnea. Uh, thank you. Kiitoksia. Sa- Sarana Boulos on seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Οι επικίνδυνες εξελίξεις στη και την ευρύτερη... Vaarallinen kehitys Fyromin suuntaan ja muutenkin tuolla alueella ei ole mikään yllätys. Se on tulosta ja jatkoa äh, USAn interventiolle, eli Naton ja Euroopan unionin interventiolle. Tämä on tulosta äh, suurimittaisista suunnitelmista, oli jo, tässä on käytännössä kyse äh, rajojen muuttamisesta ja, ja Tämä vaikuttaa tietenkin väestön mielialaan. Tästä tulee työkalu valtakunnan uudelle jakamista varten, jolloin valta, jolloin on kysymys muun muassa energianhallinnoinnista. Tämä edistymiskertomus, jonka unioni on tehnyt, se heijastelee vain niitä, antakoon, niitä vastakkaisuuksia venäläisten ja amerikkalaisten monopolien välillä. Fyromin kansalaiset ovat eläneet rauhanomaisesti tuolla alueella, mutta kapitalismissa on käynyt täysin päinvastoin. Siksi täytyy torjua imperialistien hyökkäykset niin Euroopan unionin kuin Natokin puolelta. Kiitos. Mr. Prime Minister Peterle, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluaisin kiittää komission jäsentä hänen selkeistä sanoistaan. Äh, Makedonia, entinen Jugoslavian tasavalta, on ehdokas maa ja nyt se kohtaa sisäisen poliittisen kriisin. Jo, ja itse asiassa neuvottelut ovat jumiutuneet traagiset tapahtumat ja poliittinen tasapaino ovat järkkyneet ja ne ovat hyvin tärkeitä tälle valtiolle ja koko alueelle. Minä tervehtisin ilolla komission lähestymistapaa ottaa mukaan myöskin Makedonian albaanialaiset, jotta voisimme taata Makedonian parlamentin normaalin toiminnan, jotta politiikka saattaisi vakautettua komission jäsen ja kollegat Kukan ja muut ovat tehneet ponnistuksia tähän suuntaan. Kiitän siitä ja kiitän myöskin poliittista yhteneväisyyttä. Toivon, että saataisiin aikaan yksimielisyyttä niin, että lopultakin voisimme saada yhteisen parlamentaarisen kokouksen aikaan. Uskon, että tämä on tarpeen paremman naapurustopolitiikan takaamiseksi, ta- vakauden takaamiseksi meidän täytyy pyrkiä saamaan lähestymisen osalta selkeitä edistymisaskelia aikaa. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, jotta me estämme uuden konfliktipesäkkeen syntymisen. Emme saa aliarvioida poliittista ulottuvuutta, uskonnollisia ja etnisiä jännitteitä Länsi-Balkanilla. Makedonian turvallisuus ei ole vain Makedonian asia, eikä kuulu vain Makedonian vastuulle. Kiitoksia. Aa. Kiitoksia. Hyväksyttykö sinisen kortin herra Sidaninos Ovskilta? Laprilotsi Sidaninos. Kiitoksia, puhemies. Halusin kysyä kollegaltani. Hän puhuu makedonialaisista. No itse kasvoin Kastoriassa, joka on osa Kreikan Makedoniaa. Miksi kollegani kutsuisi minua? Mr. Prime Minister, time for answer. Olkaa hyvä, Torej, če ste se rodili v, Grškem, v Grški Makedoniji... Jos te olette syntynyt Kreikan Makedoniassa, tuolloin uskoakseni ei voida helpoksi, helposti kutsua teitä skopjalaiseksi. En minä näe mitään ongelmaa siinä, että jokaisella on oma identiteettinsä, jokainen voi oman identiteettinsä mukaisesti elää, olipa se mistä tahansa. Kiitoksia sitten Fleckenstein, kaksi minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin kiittää Vaikelia, Kukania ja Faltia ja myöskin komission jäsentä Haania. He ovat pyrkineet toimimaan sovittelijoina. Tämä on hankala tehtävä ja tässä tehtävässä halutaan nyt sopia uudesta alusta ilman, että koko maa syöksyy kaaukseen tai väkivaltaisuuteen. Viikonloppuna kävin Skopjassa ja näin miten kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään, koska he halusivat muutoksia, enemmän demokratiaa, enemmän vapautta, enemmän oikeutta, enemmän median vapautta ja enemmän korruption ja rikollisuuden torjuntaa. Ja ei ole tärkeää se, että sosiaalidemokraatit puhuivat, vaan tärkeää oli se, että monet kansalaisjärjestöt olivat paikalla – Eli siellä oli ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia etnisiä taustoja. Ja kaikki sujui rauhanomaisesti, koska mielenosoittajat olivat rauhanomaisia ja viranomaiset ja poliisi käyttäytyivät ihan fiksusti. Tämä lähentää maata hiukan EU-hun ja siksi meidän täytyy myöskin tukea tätä. Tunnemme myötätuntoa niiden omaisille ja ystäville, jotka ovat kuolleet, mutta olen kuitenkin varma, että kyse ei ole etnisestä konfliktista, vaan rikollisuudesta. Ja meidän pitää olla valppaina, kun puhumme tästä, eli tästä ei nyt pidä puhua etnisenä konfliktina. Toivotan sovittelijoille lykkyä tykö. Heidän pitää olla myöskin valmiita tekemään kompromisseja, ja tämä koskee kumpaakin osapuolta. Mutta on turhaa luulotella mitään Yksikään hallituksen päämies, EU-ssa ehkä yhtä lukuun ottamatta yksikään hallituksen päämies ei selviäisi siitä, jos tällaisia uutisia julkistettaisiin hänestä ja hänen hallituksensa työstä, niin kuin viime päivinä on kuultu näistä kammottavista tapahtumista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ECR-ryhmästä Barikova. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Bulgarian tasavallan edustajana olen huolissani pyrkimyksistä tehdä tästä alueesta poliittisten intressejen panttivanki. Jopa Venäjän äh, Ulkoministeri Lavrov on tänään antanut lausunnon, joka mukaan naapurimaat haluaisivat jakaa Makedonian keskenään. Tämä on naurettavaa. Etninen konflikti ei ole aiheuttanut mitään muuta kuin huonoja seurauksia koko alueella – ainut tapa päästä tästä ongelmasta yli on seurata eurooppalaista tietä ja taata vähemmistöjen oikeudet. Bulgarialaisvähemmistön oikeuksia ei kuitenkaan kunnioiteta maassa päinvastoin kuin muita vähemmistöjä. Esitämme survalluttelumme kuulaleiden puolesta, mutta sadat tuhannet bulgaarialaiset ovat uhaittuina maassa, joka on nyt Euroopan unionin liittymistiellä. Kuinka voitte tämän selittää? Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Jeijoselta? Yes, yes. Kyllä, kyllä. Kiitoksia, että hyväksyitte kysymykseni. Te puhuitte näistä poliittisista intresseistä ja siitä, että Fyrom on ikään kuin panttivanki. Voisitteko ehkä selittää, ketä tämä koskee? Viranomaiset eivät täytä Kööpenhaminan kriteereitä, mutta he eivät ole millään tavalla siirtymässä siihen suuntaan. Vai ajattelitko jotain muuta? Ehkä voisitte selittää tämän minulle. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Itse asiassa minä tässä ajattelin Makedonian neuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Minä olen Bulgarian kansalainen. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen, mutta kolme neljäsosaa perheestäni on syntynyt Makedoniassa. Olipa sitten kyseessä Bulgarian puoli Makedoniaa tai toinen puoli. Tämän maan pitäisi voida olla yhtenäinen. Minä sanon, että Makedonian pitäisi suojella kaikkien vähemmistöjen oikeuksia, myöskin bulgarialaisvähemmistön. Kiitoksia. Sitten edustaja Rados, minuutti, olkaa hyvä. Hvala lijepa gospodine i Kiitos puhemies, hyvät kollegat. On tärkeää huomata tässä, että näiden Komonovin traagisten tapahtumien jälkeen ei ole ollut mitään etnisiä konflikteja. Täytyy huomata, että siellä on hyvin kuumentunut poliittinen ilmapiiri, joka saattaa aiheuttaa selkkauksia. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, kuitenkin toisaalta Makedonia on kypsä yhteiskunta ja se pystyy pääsemään eroon kriisistä. Totta kai viranomaisia pitää syyttää, mutta fakta on myös se, että E, Makedonian Euroopan näköalat näyttävät olevan vieläkin kauempana kuin ne olivat kymmenen vuotta sitten. Siksi haluankin kiirehtiä teitä mahdollistamaan Makedonialle sen, että se näkisi tulevaisuutensa Euroopassa ja kiitän kollegoita, Railia ja Kukania ja muita, jotka ovat auttaneet tämän tekemisessä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vuorossa varapuhemies Lunacek. Danke, Herr. Kiitos, varapuhemies. Komissaari, hyvät naiset ja herrat, kaikki olivat järkyttyneitä näistä albanialaisten tappamisesta Konovossa pari päivää sitten, ja tilanne on hyvin herkkä ja arka ja siinä menneisyyden haamut ovat palaamassa. Tähän, tätä täytyy tutkia. Täytyy tutkia ne syytteet, että olisi ollut, tämän on ilmeisesti hallituksen tai jopa Venäjän vaikutusvalta ollut tässä takana. Ja jos hallitus ei pysty tekemään tätä, itse tätä tutkintaa, niin silloin, silloin sen täytyy todellakin erota. Kaksi asiaa on selvää. Tietääkseni tämä ei ollut islamistien hyökkäys, se oli lähinnä terroristisia rikollisia, eikä se ollut myöskään etninen konflikti, joka on tärkeää muistaa. Ja olin hyvin olin nähdessäni viime sunnuntaina albanilaisten ja makedonilaisten ole, ole, ole, olevan kaduilla osoittavasta mieltä yhdessä. Tämä on tärkeä signaali, joka täytyy ottaa huomioon. Vielä lopuksi haluaisin vedota Euroopan kansanpuolueeseen, että se lopettaisi oman poliittisen perheen biolitikkojen puolustamisen, jotka ovat etääntyneet kuitenkin demokratiasta ja oikeusvaltion periaatteista. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyväksyttykö sinisen kortin herra Karskilta? Kyllä. Mr. Karski, take a floor, Herra Karski, olkaa hyvä. E, Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä haluaisin asettaa edustaja Lunatsikille kysymyksen. Tiedostatte sellaista maata, joka sijaitsee Euroopassa erityisessä paikassa, ei kovinkaan kaukana, mutta ei kovinkaan kaukana Balkanin alueesta. Mitä mieltä te olette tämän valtion nimestä? Uskoakseni on vaikea elää maassa ja vaikea toivoa, että sen tulevaisuus olisi tasapainoinen, jos sen nimikin on riidan aiheena, eivätkä asukkaat tiedä, mikä heidän maansa nimi on. Mikä teidän mielipiteenne tässä on? Thank you, Mr. Kar- Kiitoksia, herra Karski, tästä kysymyksestä. Se minulle mahdollisuuden puhua siitä osasta, jota en maininnut omassa puhe, minuutin puheenvuorossani. Minä vahvasti tuen kaikkia niitä tässä parlamentissa, jotka vetoavat Kreikan hallitukseen, Syrisen hallitukseen ja me vissillä tavalla kyllä sympatiseeraamme tätä hallitusta sen taistelussa äh, köyhyyttä vastaan ja säästötoimia vastaan Euroopan unionin tulella, mutta minusta Syrisan hallitus voisi, sen pitäisi käyttää tilaisuutta hyväkseen tehdäksi jotain uutta Euroopan unionin suuntaan antamalla tietä sopimukselle Makedonian suuntaan, jotta Makedonia pystyisi, pystyisi aloittamaan isännysneuvottelut Euroopan unionin kanssa. Kiitoksia. Edustaja Koroa, olkaa hyvä. arvoisa Kiitoksia, puhemies. Greski ja David, he tapasivat täällä eilen. Me yritimme sovitella tilannetta. Tämä on hankala asia nyt kahden osapuolen välillä, jotka käyvät poliittista keskustelua, joka on aika vilkasta. Ja Makedonissa ihmiset osoittavat mieltään, ilmapiiristä on tulossa räjähdysalttiimpi, ja tämä on nyt seurausta siitä, että kymmenen vuotta on jo otettu liittymistä EU-hun. Ja sen sijaan, että olisi siirrytty eteenpäin ja lähennetty oikeusvaltiota, niin siellä on otettu askeleita taaksepäin. Täällä Euroopan parlamentissa meidän täytyy nyt miettiä, onko meillä vastuuta EUna tässä, että asia on kestänyt näin pitkään. Ja ovatko jotkut valtiot ehkä tästä vastuussa? Eli tartun siihen, mitä Lunacek sanoi Kreikan hallituksen suhteen. Ehkä se voisi nyt tehdä tähän suuntaan myöskin hiukan edistysaskeleita. Kiitos. Tante grazie. Eh, deputy Eleftherios Kiitoksia sitten edustaja Sinadinos. Kiitoksia puhemies. Eurooppa Eurooppa-neuvosto teki joulukuussa 2012 yksimielisen päätöksen, että Fyromen pitäisi kunnioittaa naapurustosuhteita, tehdä uudistuksia ja ratkaista kiista, jos se halusi jatkaa neuvotteluja lähestymisestä. Voidaan kuvitella, että Kreikan pitäisi luopua tuhannesta vuodesta, tuhansista vuosista historiaa, ja luovuttaa nimi Fyromille. Ihmiset ajattelevat, että valtion nimi suosille jonkin paikan Euroopan unionissa. Fyronimilla on ulkoisia, mutta myöskin sisäisiä ongelmia. Meidän täytyy tässä pohtia sitä, miksi Fyrom on riidoissa Kreikan, Bulgarian kanssa historiallisista syistä ja nyt myöskin Albanian kanssa. Meidän täytyy pitää nämä kaikki asiat mielessämme. Minä olen matkustanut monissa eri paikoissa. Teidän pitäisi matkustaa Makedoniassa ja kuulla ihmisten mielipiteitä. Kreikan on hyvin vaikea hyväksyä sitä, että ihmiset yhä puhuvat siitä, että kreikkalaiset jarruttelevat Fyromin eurooppalaista tietä. Kaikilla on rajansa. Kiitos. Hyvästä sinisen kortin Rausovitsilta. Kyllä to Please, Mr. Trevicius. President, uh, colleague, thank Puhemies, kollegat, kiitoksia, että hyväksyitte sinisen korttini. Tämä nyt ei ole mitään filosofista keskustelua. Mikä nimi, mikä alue, miksi kutsutaan kansalaisia, jotka ovat syntyneet Kreikan, Makedoniassa tai sitten entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. No, jotkut maat ovat tunnustaneet Makedonian ja käyttävät Makedoniaa mutta kysymykseni on, kyse on alueellisesta yhteistyöstä ja sitoumuksista, ja käytännön asiat voisivat suuttua, jos olisi kahdenväliset ja monenväliset suhteet. Ja kysyn nyt teiltä, mitkä ovat käytännön askeleet, joita ehkä muistatte Kreikan puolelta hiljattain, joita on tehty, jotta Makedonia saataisiin mukaan tähän alueelliseen yhteistyöhön, jotta maata voitaisiin auttaa toteuttamaan uudistuksia, jotka ovat niin kipeän tarpeellisia tässä maassa. Anapirotis Synadinos. Olkaa hyvä. Herra kollega, se, että Skopje eh, ei ole mitään epärealistisia tavoitteita suhteessa naapurimaihin, Bulgariaan, Albaniaan ja Kreikkaan. Se on, se on, se on minun vastaukseni. Tällaisia epärealistisia tavoitteita ei ole. Kiitoksia. Deputy Christian Dan... Sitten Freda, äh, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Kaksi kuukautta sitten keskustelimme täällä Makedoniasta ja tuolloin minä sanoin, että vaikka kyseessä oli edistyskertomus tämän maan osalta, meidän oli vaikea käyttää tätä edistymissanaa ja kyseessä oli enemmänkin jähmettyminen kuin edistyminen. Nyt me näemme, että todellakin kyseessä on jotakin vielä pahempaa, taantuminen. Ottaen huomioon, kuinka vaikea poliittinen kriisi maassa on ja kuinka se jatkuu. Itse asiassa suuri ongelma, joka meillä on Makedoniassa, on se, että siellä ei ole vuoropuhelun ja kompromissin kulttuuria. Minä kiitän kollegaa, joka totesi, että Troikka pyrkii purkemaan tätä ongelmaa. Kukan Weigel ja Hauit pyrkivät siihen. Ja samaan aikaan sosialistit toimivat. Ja kuitenkin ihmiset lähtivät kaduille osoittamaan mieltään hallitusta vastaan. Olen tyytyväinen siihen, että edustaja Lunacek on kiinnostunut EPPn ja oikeusvaltion suhteesta ja näistä suurista kysymyksistä, mutta toivoisin, että tämä asenne kehittyisi myöskin eurooppalaisten sosiaalidemokraattisten pääministerien keskuudessa, esimerkiksi Romanian kohdalla. Te ette ehkä ole kuullut tästä, mutta meidän pitää olla oikeudenmukaisia. Me emme saa käyttää katumielenosoituksia elimien kaatamiseksi. Tämä on hyvin vakava kriisi. Sosiaaliset ja liberaalit eivät ota huomioon ole ottaneet, että tässä on demokraattinen ulottuvuus tässä kriisissä. Kyseessä ei ole etninen kysymys. Se tiedätte aivan hyvin. Tämä aluehan saattaa räjähtää koska tahansa. Uh, Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Rova Lunatsekiltä? Lunatsek, take a floor, please. Lunatsek, olkaa hyvä. Thank you. Mr. Preda, what... Kiitoksia, herra Preda. Yksi asia vihreänä. Me kritisoimme, miten EPP ja sosiaalidemokraatit ja ja muutkin toimivat. Ei tämä ole meidän ongelmamme, mutta se mitä minä tarkoitin oli se, että enkö, en, en tarkoita välttämättä eilistä keskustelua herra Orbanin kanssa. Me olemme nähneet, että eräät teidän poliittisessa perheessänne ovat olleet hänen puolellaan, vaikkakin hän on, on mennyt hyvin autoritaariselle tiellä viime aikoina. Tämä on sellainen asia, että tämä pitäisi muistaa tank. Kiitoksia. Hyvä oh. Brenna. Voin vastata kaikkeen tähän. En minä halua ryhtyä väittelemään, kun maassa on erittäin vakava poliittinen kriisi meille tärkeässä maassa. En halua ruveta väittelemään EPPn roolista poliittisen kriisin puhjetessa, kun te olette nyt heikoilla teidän tapanne on löytää sun syntipukki. Näin te vihreät toimitte. Kiitoksia. Hyväksyttekö seuraavan sinisen kortin herra Vanskilta? Siis. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. Ettekö ymmärrä, että tässä ei ole mikään EPP, vihreiden tai muiden poliittisten ryhmien välinen konflikti, vaan kyse on alueellisesta koskemattomuudesta maassa Balkanin alueella. Ne, jotka elävät Balkanilla, tietävät, mistä on kyse. Kyse on konfliktista, joka on etnisten ryhmien välinen. Kyse on ihmisoikeusrikkomuksista ja korruptiosta. Eli tämä ongelma ei mitenkään liity oikeiston tai vasemman kantaan, vaan alueelliseen koskemattomuuteen. Mr. Preda, olen täysin samaa mieltä, että meidän täytyy keskittyä Makedoniaan ja toisaalta meidän ei koskaan pidä unohtaa sitä, että voimme aiheuttaa haittaa, kun rohkaisemme Balkanilla eri maita löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole oikeastaan muita kuin ideologisia improvisaatioita. Tässä valitettavasti lähimenneisyydestä löytyy paljon esimerkkejä. Kiitos. Multumask. Kiitoksia. Työllisyyspuheenvuoro. Edustaja Futulis. Kirje Proedre. Νομίζω ei έγινε κατάχρηση. Puhemies, luulenpa, että tässä on tapahtunut väärinkäytöksiä sinisen kortin suhteen, Rova Lunacek ei kuitenkaan esittänyt mitään kysymystä. Hän esitti vähän poliittista keskustelua ja siinä se, mutta ei mitään, varsina, ei mitään perustelua siniselle kortille. Kiitos. Edustaja Stanishev, puolitoista minuuttia. Micro, please. Is it working now? Okay. Uh, honorable chair. Puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Aikanaan Makedonia oli yksi edelläkävijöitä, mitä tulee eu liittymiseen Länsi-Balkanilla, mutta tällä hetkellä maassa on syvä poliittinen kriisi. Ja meidän täytyy muistaa, että kyse ei ole vain väliaikaisesta tilanteesta, vaan tämän hyvin perustavanlaatuinen kysymys, joka liittyy Eurooppa-ajatukseen. Ja meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla tähän tilanteeseen on päädytty ja miten Euroopan unioni aliarvioi sen, mitä tapahtui Makedoniassa hyvin pitkään. Kun ajatellaan hallituksen toimintaa ja autoritaarista hallintoa, joka alistaa mediaa, taloutta ja joka painostaa oikeuslaitosta, tämä on hyvin vakava ongelma. Ja sunnuntaina olin mielenosoituksessa Skopiassa. En ollut siellä saarnaamassa tai opettamassa, vaan kuuntelemassa. Ja näin siellä ihmisiä, jotka kuuluvat eri etnisiin ryhmiin, eri poliittisiin suuntauksiin. Siellä oli kansalaisjärjestöstä, tiedotusvälineistä ihmisiä. He kaikki yhdessä olivat siellä ja halusivat edistää demokraattisia arvoja. Ja yksi puhujista, joka oli opiskelijaliikkeestä, sanoi, että ei kyse ole vallasta, vaan kyse on siitä, miten valtio toimii ja tällainen ei saa toistua. Tämä täytyy pitää mielessä, kun ajattelemme nyt Makedonian tilannetta, koska kriisi on syvä ja EUlla on vastuunsa. Kiitos. Blogodaria. Kiitoksia. Edustaja Hysmenova, minuutti, olkaa hyvä. Господин председател, уважаеми колеги, лидерът на Българската либерална партия Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, ähm, Bulgarian liberaalipuolueen johtajan Timestan laati kaikkia kaikille bulgarialaisille äh, liberaalipuolueille suunnatun äh, viestin, joka pyysi Balkanin vapauttamista. Me kannatamme proaktiivista politiikkaa Euroopassa, sellaista, joka tukee rauhaa ja Balkanin maiden itsemääräämisoikeutta. Meidän täytyy ratkaista Makedonian poliittinen kriisi, sillä Makedonian pitää päästä etenemään eurooppalaisella tiellä kohti eurooppalaisia arvoja. Me haluamme antaa hyvää esimerkkiä asiassa. Bulgaria on siirtynyt pehmeästi totalitaarisesta hallinnosta demokratiaan. Toivon, että demokratia ja ihmisoikeudet ovat jotakin, missä Bulgaria ja Makedonia voivat kohdata toisensa. Kiitos. Buonanno. Uno minuto, prego. Kiitoksia. Seuraava minuutti. Hmm. Kiitoksia. Täällä nyt on ihmisiä paikalla ja katsotaan nyt Mongniko parlamentin jäsen täällä on. Tämä maksaa 250 miljoonaa vuodessa. Tämä on haaskauksen Eurooppaa. No sitten Fyromista. Sehän on Fyrom valtion nimi eikä Makedonia. Kukaan ei ole tästä puhunut, eli millaisia intressejä Yhdysvalloilla on tällä alueella. Ja ehkä tämä ei koske ainoastaan Yhdysvaltoja, jotka auttavat näitä liikkeitä Fyromin alueella. Fyrom on nyt lähentymässä Venäjää, koska Fyrom kuitenkin etsii erilaisia ratkaisuja. Niin kuin amerikkalaiset kaikilla tekevät, he haluavat edistää vallankumouksia maissa ja auttavat erilaisia ryhmiä. Eli ajattakaa hiukan paremmin näitä asioita, älkää vain nukkuko koko päivän. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kvestori Kvatsev, puolitoista minuuttia. I'm sorry, I'm sorry. Anteeksi, minun virheeni. Herra Buenano, haluat, hyväksyttekö Kovtsisilta sinisen kortin? Please, take a blow. Lijepo gospodin Bonano što ste prihvatili moju plavu kartu. Kiitoksia edustaja Bonanno. Kiitos, että hyväksyitte sinisen kortin. En voi istua täällä hiljaa. Minä tulin tänne kello yhdeksän. Teidän edustajana Salviini tulee puhumaan maahanmuunnosta. Ensimmäinen asia, jonka hän sanoi, oli se, että nyt kun keskustelimme tärkeästä asiasta, täällä ei ole ketään. Miksi täällä ei ole ketään? Ja sitten kun hän oli puhunut, hän lähti itse. Tämä on erittäin tekopyhää, aivan niin kuin teidänkin puheenvuoronne oli tekopyhää. Uh, to nie pytanie. E- Kiitos. Seuraava sininen kortti, hyväksyttekö? Hyväksyttekö? Herra Polchakilta. Kylläkö? Polchak, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Uh, thank you for... Kiitoksia puhemies ja kiitoksia, että olet vastaan sinisen korttini kysymyksen. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen ja lyhyt. Jäättekö te tänne täysistuntoon koko päiväksi? Kiitoksia. But, please. Olkaa hyvä. Bien. Le- no niin. Ensinnäkin täytyy tutustua minun. Olin ollut ammattiliitossa 20 vuotta Italiassa, mutta oli miten oli, olen täällä. Voit katsoa, kuinka paljon olen paikalla äänestyksissä ja mitä teen. Olen varmaan 50 parhaan joukossa, kun ajatellaan, kuinka aktiivisia ihmiset ovat täällä Brysselissä ja Strasbourgissa. No sitten minulle voidaan sanoa ihmisiä päin naamaa. Minä edustan kansalaisia. Joskus käytän ehkä kirosanoja, mutta joskus niitä täytyy käyttää, koska monet teistä ovat tekopyhiä, niin kaikki, mutta aika monet. Niin ehkä täällä nyt sitten heitetään vitsejä ja täällä pidetään sitten eurooppalaisia pilkkanaan. Eh, grazie, Kiitoksia tästä. Tällä kertaa olen varma, että herra Kvestar Kovacev on vuorossa. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. President. Paljon kiitoksia, puhemies. Максимални усилия за постигане на решение на настоящата криза и Makedonian täytyy voida ratkaista kriisi kaikin keinoin sekä sisäisesti että ulkoisesti kansainvälisellä tasolla. Voimme kuitenkin valitella sitä, että Gruevski pääministeri loitontaa maataan Euroopasta, vaikka olemme aina rohkaisseet häntä mitään hyvän tahdon eleitä, jotka tukevat demokratiaa, tasapuolista kohtelua ei ole tehty, ihmisten suojelua heidän etnisestä ryhmästään riippumatta ei ole tapahtunut aivan päinvastoin. Kaikki vetoomukset on hylätty ja totalitaristinen perinne on vallallaan. Historialliset toimintatavat ja uuden identiteetin väkivaltainen läpi ajaminen valloillaan. Makedonian on aika olla tasapainoinen, vapaa, jossa media on vapaa, jossa kaikkien ihmisten oikeudet taataan. Mutta Makedonian kannat ovat hiukan kummallisia. Ministeri Lavrov on puhunut siitä, että naapurimaat haluavat jakaa Makedonian keskenään. Makedonian kansalaisilla on oikeus avoimeen hallintoon, demokraattiseen hallintoon, eivätkä he saa joutua panttivangiksi siinä pelissä, jossa poliittinen johtaja pyrkii selviämään. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin Timo Chanilta? köszönöm szépen hogy elfogadta eh, a kérdést bár sok mindenben egyetértek. Kiitoksia, että saan esittää tämän kysymyksen. Minä olen monesta asiasta samaa mieltä. Siitä huolimatta ongelma on olemassa. Että katsotteko tämän oikein, että yhtäältä vastuu eh, tulee Makedonialle ja taas toisaalta sitten kuitenkin panostetaan siihen, että tämä maa todellakin voi täyttää tehtävänsä. Eli tälle maalle täytyy avata se Euroopan perspektiivi. Ettekö te ole samaa mieltä? Minulla on sellainen vaikutelma, että ei puhua pelkästään vain yhden puolen vastuusta, vaan vastuu kuuluu molemmille osapuolille. Eikä voida sanoa pelkästään, että anneta, jätetään, annetaan niitä tehdä itse kaikki hommat. Näettekö te tämän tilanteen todellakin näin? Mr. Kovacev, take a floor, please. Разбира се, уважаеми господин колега, че отговор... Kiitoksia, hyvä kollega. Vastuu on kaksisuuntainen. Katu ja solidaarisuus on jotakin, mikä täytyy ottaa vastaan siitä lähtien, kun 25 vuotta sitten Makedonia itsenäistyi, se ei ole onnistunut luomaan hyviä naapurustosuhteita eikä osoittamaan, että se haluaa saada hyvään tahtoon perustuvia suhteita aikaan. Makedonialla on sellaisia vaatimuksia, joilla ei ole historiallista perustaa eikä syytä, joten konflikteja selkeästi koituu. Tämä on selkeästi paha asia nykyään nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatellen. Siksi me olemme suosituksia itse tehneet. Kiitos. Valmiin. Edustaja Pikula, minuutti, olkaa hyvä. Gospodine povjereniče, Makedonia je zemljopisno mala. Komission jäsen. Makedonia on pieni maa maantieteellisesti, mutta se on osa hyvin myrskyisää aluetta. Kun katsotaan Makedoniaa, niin me näemme kaikki ongelmat, jotka liittyvät sen nimeen, tämä nimikistä Kreikan kanssa, mutta siellä on muitakin ongelmia, joita ei ole huomattu. Terrorismi, kansalaisten valvonta, korruptio, kyvyttömyys tehdä eroa puolueen, intressien ja yhteiskunnan etujen välille. Tämä voidaan ratkaista, jos on poliittista vuoropuhelua, mutta mitään tällaista vuoropuhelua ei ole. Eli tämä nyt on tilanne, maassa, joka lähti Euroopan tielle ennen Kroatiaa, mutta se ei ole onnistunut tässä kovin hyvin. Kaiken pitää kantaa vastuunsa tästä tilanteesta ja yrittää löytää poliittisia ratkaisuja mahdollisimman pikaisesti. Ja Euroopan unioni voi auttaa antamalla tukea maalle. Kiitos. Hvala. Kiitos. Rouva Anna Saborska, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komissaari. Kymmenen vuoden ajan Makedonia on odottanut jäsenyysneuvotteluita viime vuoden vaalien jälkeen Euroopan unionikin on vastuussa siitä eskalaatiosta, joka on tapahtunut. Vaalitarkkailijat eivät havainneet mitään puutteita näissä vaaleissa, mutta EUn edustajien kommentteja käytettiin yksi yhden puolen toimista eikä kunnioitettu vaalien tuloksia. Esimerkiksi Alankomaat, Alankomaiden suurlähettiläs sanoi, että on, oli ongelma vaalikampanjan aikana, koska ihmiset eivät erottaneet puolueita ja niiden toimintaa toisistaan, mutta pelkäänpä, että tältä pohjalta voimme tietenkin äh, asettaa kyseenalaiseksi vaalien validiteetin äh, oikeastaan puolessa EU-jäsenvaltioista. Minä olin äskettäin Makedonissa, on ollut siellä useinkin, ja siellä on suuri sisäinen kriisi tuossa maassa, mutta se on silti demokraattinen maa, ja se kuuluu edelleen Euroopan unioniin. Minä vetoan Euroopan komissioon, että jäsenyysneuvottelut aloitettaisiin Makedonian kanssa. Ne olisi syytä avata ja vetoaan kreikkalaisiin, että te sitten suhtaisitte myötämielisesti tähän nuoreen valtion Balkanin vakaus on kaikkien etujen mukaista. Kiitos. Edustaja Plenkovic, minuutti, olkaa hyvä. Hvala lijepa, potpredsjedniče Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Stenonides, paljon kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Haluaisin ilmaista tukeni Makedonialle ja sen eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Me olemme naapurimaa tavallaan. Minä tulen Kroatiasta ja osa eurooppalaisesta tiestämme oli yhteistä Makedonian kanssa. Olen hyvin surullinen huomatessani, että Makedonia assosiaatiosopimuksen allekirjoitti vuonna 2000 ja nyt 15 myöhemmin ei ole vieläkään liittynyt Euroopan unioniin. Tämä uskoakseni on pahentanut näitä surullisia tapahtumia, jotka puhkesivat muutama viikko sitten. Makedoniassa ei pitäisi boikotoida parlamentin toimintaa. Parlamentin pitäisi antaa toimia ja uskon, että komission jäsenen Haanin ja kaikkien meidän tuella meidän pitäisi pyrkiä auttamaan maata estämään Kumanovon tapahtumien, kaltaisten tapahtumien toistumisen. On hyvä, että tuemme Makedoniaa, ettei tällaisia tapahtumia enää tapahtuisi. Kiitos. Edustaja Sver, minuutti, olkaa hyvä. Država, ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala, je v Kyse on valtiosta, joka vuosikymmeniä on kehittynyt hyvällä tavalla, mutta nyt Makedoniassa on tämä kriisi. Ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin poliittinen syy. Ja kun sosialistit kärsivät tappion, niin nyt siellä syytetään hallitusta erilaisesta hämärästä toiminnasta. Tällaista on jo nähty Bulgariassa ja Sloveniassa ja myöskin muissa maissa. Nämä terroristiteot olisivat saattaneet johtaa etnisten ryhmien välisiin konflikteihin. Ja viime vuosikymmenen Makedoniassa on pystytty ratkaisemaan ongelmia ottamalla mukaan kaikki vuoropuheluun. Ja siellä on aina haluttu liittyä EU-hun nopeasti. Jos tämä olisi ollut mahdollista, niin sitten tilanne ehkä olisi ollut vakaampi, mutta pelkään pahoin, että Makedoniasta on tulossa erilaisten intressien uhri, jos me emme auta Makedoniaa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Spirappikin puolitoista minuuttia κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε το γεγονός ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ευάλωτη σε επεισόδια... Puhemies, herra komissaari, se tosiseikka, että että Jugos, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonia on hauraassa tilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että demokratiassa on ongelmia. Johtajat eivät onnistu noudattamaan sopimuksia ja sama koskee vähemmistöjä, mutta ei koske, tämä ei koske pelkästään tätä. Oppositioskopiessa ei ole opposition penkillä. Hallitus ei ole pystynyt vakuuttamaan ketään siitä, että tutkintaa tehtäisiin tästä puhelinkuuntelusta. Ja tässä tärkein henkilö on pääministerin serkku Täällä puhu, siellä puhutaan ulkomaalaisista voimista, ja on sanottu myös, että on tehty yrityksiä, että Skopje olisi osa tätä putkea, mutta mitään vähemmistöjen kunnioitusta ei näy, eikä myöskään romanian kunnioitusta. Äh, ne ovat kuitenkin äh, velvollisia antamaan sitoumuksia, jotta jännitteet voitaisiin purkaa. Ja kysyn teiltä kaikilta, oletteko te sitä mieltä, että ainoa este neuvotteluille Fyrovin ja Euroopan unionin välillä olisi tämä kiista Kreikan kanssa? En usko. Nimittäin tässä on kyseessä maa, joka ei kunnioita demokratiaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Pieter, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä gospodine predsjedniče prije svega izražavam. paljon kiitoksia puhemies aivan aluksi haluaisin ilmaista surunvalitteluni makedonian poliisien omaisille niille, jotka kuolivat Kumanossa brutaalilla tavalla. Toivon, että syyllisiä rangaistaan ja että toimiin ryhdytään, ettei tällaisia tapahtumia enää syttyisi. Jos Makedonia olisi päässyt liittymään NATOon sen sijaan, että se olisi jäänyt ulkopuolelle. Tällaiset valittavat tapahtumat eivät olisi varmaan koskaan toteutuneet. Olen pahoillani siitä, että Makedonian oppositio ei ole palannut parlamenttiin. Se olisi oikea foorumi, jossa ratkaisuja voitaisiin etsiä Makedonian kansan eduksi. Ketä tästä dramaattisesta tilanteesta Makedoniassa pitäisi syyttää? Todellinen syyllinen on Euroopan unionissa. Se on neuvosto, huolimatta kaikista parlamentin päätöslauselmista, jälleen kerran neuvosto asettaa Makedonian neuvotteluiden tielle esteitä. Jos neuvottelut olisi aloitettu Euroopan unionin kanssa, näitä pyrkimyksiä siepata valta ei olisi tapahtunut edellisten vaalien yhteydessä eikä itsemääräämisvaltaa kohtaan olisi tehty hyökkäyksiä. Makedonian täytyy täyttää kaikki, ja kun se näin tekee, se, se pitäisi palkita aloittamalla neuvottelut. Kahdenvälisiä neuvotteluja pitäisi myöskin käydä. Meillä on Kroatian ja Slovenian kohdalla esimerkki siitä, kuinka menestyksellistä tämä voisi olla. Makedonian vakaus on tärkeä koko alueen ja Euroopan unionin vakaudelle. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puheenjohtajalistaa. Catch the menettelyssä siis. Edustaja Kirkkos, olkaa hyvä. Kiitoksia. On neljä edellytystä, kun EU ryhtyy yhteistyöhön Makedonian kanssa ja avaa sille tien EU-jäsenyyteen. Ensinnäkin pitää demokratisoida poliittinen järjestelmä, joka on hyvin autoritaarinen luonteeltaan Toiseksi järjestäytynyt rikollisuus pitää saada aisoihin. Myöskin pitää kunnioittaa albanialaista vähemmistöä maassa. Ja neljänneksi tämä nimikiista pitää ratkaista. Tästä pitää tehdä kunnollinen kompromissi, joka tyydyttää Skopia ja Atenaa niin ikään. Olen kreikkalainen, joten ehkä kuvittelette, että pidän tätä neljättä kysymystä ainoastaan tärkeänä, mutta valtaa pitävien Skopiassa pitäisi nyt parantaa tilannetta näissä neljä, kolmessa ensimmäisessä tilanteessa, jotta ne voisivat jossain vaiheessa sitten liittyä Eurooppaan. Madame Ruža Tomasic. Sitten edustaja Tomasic. Lijepa. Aktualno stanje u Makedoniji vrlo je alarmantno. Nykyinen tilanne Makedoniassa on todellakin hälyttävä Hallitus on epävakaa, jännitteet ovat huipussaan, mitään oikeusjärjestelmää ei ole. On täysin mahdotonta saada taloudellista kokoustusta ja rauhattomuus kasvaa väestön keskuudessa, joka näkyy kaduillakin. Ja euroatlanttisen integraation yhteydessä on, on selvää, että kuitenkin Makedonilla on vähän syitä toivorikkauteen, mutta ehkä muutoksia voidaan tehdä. Meidän täytyy kuitenkin estää Makedonian ajautuminen kaltevalle pinnalle. Turvallisuuspalvelu Makedonissa on aktiivinen ja tämä, tämä tekee Makedoniasta vieläkin vaarallisemman koko Kaakkois-Euroopan turvallisuuden kannalta ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, mitä me voimme tehdä. Emme voi odottaa sitä, että tuli syttyy. Sitten edustaja Kytsyk, olkaa hyvä. <coughs> I'm sorry господин председател уважаеми колеги Kiitoksia hyvä puhemies, hyvät kollegat. Makedonian ongelma ei ole makedonialainen ongelma. Kyseessä on balkanilainen ongelma ja Euroopan unionin ongelma. Makedonia on ollut eristäytynyt vuosien ajan ja tämä on yksi syy nykyiseen kriisiin. Meidän täytyy aluksi mielestämme ratkaista kaikki kahdenväliset ongelmat. Muuten maan liittyminen Euroopan unioniin ei ole mahdollista. Hyvä puhemies, haluaisin sanoa, että Balkanilla on ongelmia, jotka voidaan ratkaista. Ei ennen kuin maa liittyy Euroopan unioniin, mutta sitten kun se on Euroopan unionin jäsen, tämä on erittäin tärkeä kansalaisyhteiskunnalle uusissa Makedonian kaltaisissa demokratioissa. Me emme saa jättää näitä maita epämääräiseen tilanteen sen idän ja lännen välille. Meidän täytyy myöskin ehkäistä näiden uusien yhteiskuntien radikalisoitumista. Siksi me liberaalit järjestimme syyskuun alussa kokouksen, jossa keskustelimme uusista tämän alueen strategioista. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Kostas Vuoros. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο ζήτημα... Puhemies, monet kollegat ovat jo ottaneet esille kysymyksen nimestä ja nimityksestä ja siitä kiistasta Kreikan kanssa. Täytyy sanoa seuraavaa. Kreikan hallitus on kaikkina näinä vuosina osoittanut kompromissivalmiutta – ongelma tulee toiselta puolelta. Tämä sukeutuu siitä, mitä edustaja Bretter äsken sanoi, että poliittinen järjestelmä myöskin hallituksessa ei ole lainkaan kompromisseihin valmis. Hallitus yrittää ikään kuin ohjata kansalaisiaan väärään suuntaan. Puhutaan kysymyksiä, esitetään kysymyksiä äh, alueellista koskemattomuudesta ja tällä tavalla äh, se hallitus yrittää ikään kuin ohjata huomioon äh, todellista ongelmista vain tähän ongelmaan. Ja hallitus on tuotetaan autoritäärinen ongelma toisella puolella eikä Kreikan puolella. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Marjakselta? Edustaja Marjas, olkaa hyvä. Δεν ζήτησα μπλε κάρτα. Ήθελα να σας επισημάνω διαδικαστικά το... Kiitoksia. Halusin vain todeta menettelystä sen, että täällä on ollut hyvin paljon sinisiä kortteja. Me olemme odotelleet tätä menettelyä ilman puhelista ja itse olin ensimmäisen, jotka halusivat puheenvuoron tässä menettelyssä. Eli tämä on ihan väärin. Eli ehdottaisin, että puhemiehen ei pidä myöntää sinisiä kortteja, koska muuten monet saavat puhua kaksi kertaa ja ne, jotka sitten käyttävät sinisen kortin, eivät saa sitten enää tässä menettelyssä puheaikaa, koska muuten meille ei jää enää puheaikaa. Kiitoksia tästä äh, tärkeästä opastuksesta. Sitten edustaja Scholtas, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Hy- Makedonia on tilanteessa, joka on hyvin vaikea. Vielä muutama kuukausi sitten me puhuimme Makedoniasta ja sen euroatlanttisesta integraatiosta, ja nyt me tiedämme, että rauha on hyvin hauras. Mitä todellisuudessa tapahtui Makedoniassa, tätä me emme tiedä. Aika tulee sen osoittamaan. Aika tulee osoittamaan, mitkä ovat ulkoisten voimien roolit. Ne pyrkivät hyötymään Makedonian geopoliittisesta tilanteesta, mutta on totta, että Makedoniasta on tullut ruuti, tynnyri, ja tämän vuoksi meidän ponnistuksemme ovat erittäin tärkeät. Kiittäisin edustaja Vaigelia ja hänen tiimiään heidän työstään. Toivon, että he jatkavat tällä tiellä ja onnistuvat siinä. Kiitos. Kiitoksia, Soltas. Hyväksyttekö sinisen kortin edustajan paikilta? Yes, yes. Uh, Mr. Minister Paet. Edustaja Paet. No peaaegu kümme aastat tagasi oli makedoonia yksi äh, kymmenen vuotta sitten suurin piirtein makedonia oli länsi balkanien maa joka siirtyi lähemmäksi euta ja natoa ja kuitenkin se on nyt sitten saanut hyvin kylmää kohtelua ja jäsenyysneuvotteluita ei ole käynnistetty selvästikin maalta on puhti loppunut, koska EU ei ole valmis keskustelemaan sen kanssa. Mitä mieltä te olette? Kaikki nämä kielteiset vastaukset, joita Makedonia on saanut, uskotteko, että ne ovat vaikuttaneet siihen, miten maa on kehittynyt? Kiitoksia. Olkaa hyvä, edustaja Vprašanje, mislim, da je to vprašanje zelo na mestu in nek odgovor smo slišali tudi. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Uskoakseni kysymys on perusteltu ja muutamia vastauksia on jo kuultu tämän keskustelun aikana. On totta, että Makedonian ja Euroopan unionin ongelmallinen suhde on vanha. Täytyy tunnustaa myöskin, että Makedonia kuuluu alueeseen, jossa rauha ja vakaus ovat olleet hyvin hauraita. Kuitenkin tiettyjä toimia täytyy toteuttaa ajoissa, jotta voisimme välttää tämän tyyppisten ongelmien ilmaantumisen niiden, joita viime päivinä Makedoniassa on puhjennut. Kiitos. Ilmoitan jäsenille, että tässä puhu, menettelyssä ilman puhujalistaa annan puheenvuoron henkilöille, jotka eivät osallistuneet aikaisempaan keskusteluun ja jotka eivät olleet pyytäneet esittäneet kysymystä sinisellä kortilla. Ja nyt pyydän komissaaria puhumaan korkean edustajan nimissä. Olkaa hyvä. please. I haven't spoken already. Siis minä en ole vielä puhunut. Tulin tähän keskusteluun ja täytyy sanoa, että oli erittäin turhauttavaa, kuten kreikkalainen kollega totesi, että olette antaneet yhden sinisen kortin, kaksi sinistä korttia, ne eivät aina ole edes kysymyksiä. Ja sitten menetysilman puhelista annetaan sinisiä kortteja ja aikaisempi puhemies sanoi, että niin ei voi tehdä ja tämä on haitannut keskustelua. Ja jos tällainen nyt jatkuu, niin kuka enää halua tulla tänne. Koska itse tulin tänne, kuten kollegani tuolla, ihan vilpittömästi, halusin kuunnella keskustelua, halusin puheenvuoron menettelysemman puhelistaa ja nyt sitten nämä ehdot, jotka te luettelitte, niin johtivat siihen, että minä en saanut puheenvuoroa. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? E, Kiitoksia paljon. Te varmasti huomasitte, että annoin puheenvuoron jokaisen poliittisen ryhmän edustajalle, jos on jäseniä, jotka ovat tyytymättömiä tähän tilanteeseen. Pahoittelen sitä ja toivon pärjääväni paremmin seuraavalla kerralla. Komissaari, olkaa hyvä. E, panie pośle, myśmy zamknęli. Arvoisa edustaja, keskustelu on päättynyt ja annan nyt puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Micro, please. Γιατί δεν μου επιτρέπετε να με επιτρέψετε προηγούμενα στον άλλο, γιατί δεν επιτρέπετε σε μένα. Annoitte edellisen puhujan käyttää puheenvuoro. Miksi minä en saa käyttää puheenvuoro? Miksi minä en saa σεβαστείτε με 93 χρονών Kunnioittakaa minua. Minä olen 93-vuotias, on ollut täällä tästä aamusta lähtien. Bardzo pana szanuję osobiście. E, Hyvä herra, minulla, minä kunnioitan teitä suuresti, mutta mm, tässä on nyt tiukka aikataulu. Olen antanut puheenvuoron komissaarille ja haluaisin, että komissaari puhuu. Kun me olemme jäljessä aikataulusta, olen todella pahoillani. Meillä on tiettyjä sääntöjä, joista täytyy pitää kiinni. Te ette anna minun puhua. Minä en saanut selittää, miksi mielestäni te rikotte sääntöjä. Nie, panie pośle, no mamy pewne... Hyvä herra, meillä on vissit säännöt ja menettelyt, jotka on selkeästi määritelty. Minun on noudatettava niitä ja kunnioittavasti pyydän teitä. Mutta sitähän minä sanon, te rikotte sääntöjä. Minä yritän selittää millä tavalla, mutta ette enää minun puhua. Uh, I'm very sorry, I'm very sorry. Olen pahoillani. Herra komissaari, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Tämä poliittinen aloite sekä komissiosta että Euroopan parlamentista, sehän on nyt käynnistynyt. Meidän täytyy suojella rakentavalla tavalla kaikkia osapuolia – jotta tällä aloitteella päästään tavoitteeseen. Se on minulle tärkeää. Komission varapuheenjohtaja Mogherini ja komission jäsen Han ovat tässä läheisesti mukana ja voimme pitää teidät ajan tasalla tilanteen kehittymisestä. Ja heillä on varmaan sitten mahdollisuuksia tiedottaa teille siitä, miten tämä kriittinen tilanne kehittyy. Tämä oli hyvin vilkasta keskustelua. Meillä kaikilla on toiveita saada aikaan konkreettisia tuloksia tästä käynnissä olevasta aloitteesta, jonka komissio on käynnistänyt Euroopan parlamentin avulla. Kiitoksia. Eh, eh, Kiitoksia. Haluaisin vain muistuttaa jäseniä eh, säännöstä äh, 142.11, äh, 142.12 jäsenet, jotka eivät ole osallistuneet keskusteluun, voivat tehdä äh, kirjallisen lausuman korkeintaan 200 sanaa, äh, jotka, joka sisällytetään tähän sanatarkkaan istuntoselostukseen. Ja pyydänkin jäseniä, jotka eivät pystyneet puhumaan, toimimaan juuri näin. Ja nyt päätän tämän asian käsittelyn. Annan puheenvuoron kollegalle. Niin.